ovat jo saatavilla. Jos niihin ei ole mitään huomautettavaa, niin pidämme niitä hyväksyttyinä. Ensimmäinen kohta esityslistalla on suositus toiseen käsittelyyn. Edustaja Sie Kirski, unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu. Ensin puheenvuoro on edustaja Siekerskillä. Neljän minuutin ajan, olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Hyvä komissaari, hyvät naiset ja herrat. Elintarvikkeiden jakelu kaikkein huonommassa asemassa oleville ihmisille EU:ssa eh, on hyvin vanha perinne. 87 jo neuvosto päätti elintarvikejakeluohjelmasta siinä tarkoituksessa, että kaikkein vähävaraisimmat EU-kansalaiset saisivat eh, tästä apua. Sitten vuosien varrella, kun ehm, eh, tuotteita oli paljon, niitä pystyttiin ostamaan markkinoilta. Kuitenkin sitten interventiovarastot eh, vähenivät ajan kuluessa ja siksi meidän täytyy nyt järjestää enemmän tuotteita markkinoille. Se, miten tuotteita hankitaan, on asia, johon EU-tuomioistuin on puuttunut. Siinä ei ollut oikeus perustaa ja todettiin, että ainoastaan interventiovarastosta saataisiin näitä, näitä tuotteita ottaa. No se tarkoittaisi sitä, että vuonna 2012 meillä olisi vain 100 miljoonaa euroa tähän käytettävissä, eikä 500 miljoonaa. Sitä varten viime vuonna 7.7. parlamentti reagoi ja kehotti komissiota tekemään laatimaan ratkaisun kahden seuraavan vuoden ajalle ja ettei rahoja ryhdyttäisi laskemaan tällaisessa asiassa. Meillä on nyt sitten komission ehdotus ja parlamentin kanta asiasta, e, mutta neuvosto ei ole tätä kantaa hyväksynyt. Komissio päätti laatia uuden ohjelman ja liittää sen sosiaalipolitiikkaan, mutta tämänkin neuvosto hylkäsi tämän ehdotuksen. Vasta Puolan kaudella oli mahdollista vapauttaa tämä hanke. Ja viime syyskuussa oli trialogikokous, jossa neuvost, anteeksi, komission ehdotus sitten hyväksyttiin kaiken kolmen tahon kesken. Tässä valiokuntakin parlamentissa hyväksyi, hyväksyi asian ja Tämä oli esi, esillä aikana Strasbourgin eh, viikolla. Luonnos hyväksyttiin, sen vahvisti neuvosto jo tammikuussa. 26.1. parlamenttimme ilmoitti, että se hyväksyy neuvoston kannan ja me sovimme siitä, että asia tulee keskusteltavaksi täysistuntoon on kysymys ohjelmasta, jota sovellettaisiin tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja 500 miljoonaa euroa on se rahamäärä, joka tähän on varattu. Se on hyvin paljon rahaa. Oikeusperusta pysyy sellaisena, kun tuomioistuin sen on hyväksynyt. Ja tässä nyt on niin, että Euroopan tuotteita on käytettävä ensisijaisesti. Asioista on myös sovittu sillä tavalla, että, että kaikessa ruoan jakelussa, elintarvikeen jakelussa tulee, tulee selvästi käydä ilmi, että EU osallistuu siihen ja että tuotteet ovat peräisin EUsta. Vähävaraiset ja kodittomat varsinkin nyt kun on näin kylmää, ovat tämän kohteena. Sitten on kysymys tietenkin myös näistä köyhimmistä maista Euroopan unionissa, jotka hyötyvät tästä. 18 miljoonaa ihmistä on ohjelman kohderyhmänä. Kodittomat, iäkkäät ihmiset, mutta myöskin yksinhuoltajat. Euroopan unionin laajentumisen jälkeen kaikkein vähävaraisimpien ihmisten määrä lisääntyi EU-ssa kymmenellä. Kymmenen miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella ja 40 miljoonaa tämän lisäksi on vaarassa pudota tämän rajan alle. Kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt yrittävät tehdä parhaansa asian eteen, mutta solidaarisuus on se, mihin me joudumme turvautumaan ja mihin meidän pitää turvautua. Me tarvitsemme oikeusperustan. Kiitoksia paljon herra Siekirski ja nyt komission nimissä. Komission jäsen Cholus, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Olen erittäin iloinen siitä, että pääsimme ratkaisuun vuosien 2012 ja 2013 osalta ja voimme jatkaa tätä ohjelmaa. Haluan muistuttaa, että sen jälkeen kun kolme vuotta on intensiivisesti neuvoteltu tästä asiasta ja kuten esittelijä mainitsi, olemme vihdoinkin saaneet uudet oikeudelliset puitteet tälle ohjelmalle, joka vuosina 2012-2013 jatkaa eloaan ja joka on siis saanut myös tuomioistuimen päätöksen ei ole varmaankaan tarpeen muistuttaa siitä, että Euroopan unioni on, sitä on kohdannut yksi sen voimakkaimmista taloudellisista kriiseistä ja nyt myös elintarvikeavun määrä on, sen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja siksi komission pitää yrittää löytää nopea vastaus näille henkilöille, jotka kärsivät elintarvikepulasta. Nyt olemme hyvin selkeästi lausuneet myönteisen kantamme, tukemme tämän ohjelman jatkumiselle, mutta kuitenkin tässä hankalassa tilanteessa teimme kovasti töitä ja löysimme sitten ratkaisun. Ja parlamentin kanta oli hyvin, myös, hyvin selkeä myös tässä kysymyksessä. Haluan myös viitata niihin jäsenmaihin, jotka ovat osoittaneet todellista eurooppalaista henkeä ja ovat sitten vihdoin löytäneet kompromissin. Komissio tukee niitä tuloksia, jotka neuvotteluissa eri toimielinten välillä on saatu aikaan. Ja voimme hyväksyä myös neuvoston kannan ensimmäisessä käsittelyssä, jonka kautta vuoteen 2013 taataan tämän ohjelman jatkuvuus. Myös komissio on ponnistellut voimakkaasti tämän, tähän sopimukseen pääsemiseksi. Ja nyt ensimmäisestä ehdotuksesta lähtien 2008 olemme ehdottaneet useita mukautuksia tähän säätelevään tekstiin, jotta voisimme vastata tiettyjen jäsenmaiden esittämiin vastu, tiettyihin vastus, tiettyyn vastustukseen. Ja sitten se määräenemmistö, joka halusi jatkaa tämän ohjelman jatkoa vielä 2013 eteenpäin, e, oli kysymys, jossa piti etsiä oikeudesta perustaa. Ja nyt sitten tämä 2012-2013 jatkoaika on mahdollinen siten, että otetaan huomioon tässä tämä maatalouspoli- maatalouspolitiikan toimet. Nyt voimme tehdä kaikkemme ja yritämme tehdä kaikkemme, jotta nämä 2012-2013 toimet voidaan täytäntöön panna niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia herra komission jäsen ja nyt sitten puheenvuorot poliittisten ryhmien nimissä, EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Lebrun. Monsieur Kiitos puhemies. Sopimus on siis syntynyt ja meidän täytyy huomenna sitten antaa mielipiteemme siitä täysistunnossa. Tämä kuitenkin vaikuttaa hieman oudolta minun mielestäni. Minä olen iloinen, minä toisaalta olen huolissani ja minulla on paljon kysymyksiä. Minä olen iloinen, iloinen siitä, että tällainen sopimus on löydetty niin, että voidaan eurooppalaisilla ohjelmilla antaa vähävaraisille ruokaa. Meidän kansalaisemme e, emme, eivät aina voi ymmärtää sitä, miten näitä varoja ei voitaisi e, vapauttaa tähän tarkoiseen, tarkoitukseen, kun 82 miljoonaa eurooppalaista rahaa olisi käytettävissä. Miten voidaan ajatella, että 2014 jälkeen oli noin 13 miljoonaa ihmistä puutteessa. Ja kuinka paljon heitä tällä hetkellä on? Ratkaisuja on olemassa. Me tiedämme, mitkä ne ovat. Veto, vedotkaamme neuvostoon, jotta se tekisi työnsä sillä tavalla, että tämä rahasto olisi pysyvä ja monivuotinen. Jos näin ei tapahdu, niin tulee hirveitä seuraamuksia meidän täytyy hyväksyä tämä kompromissi, mutta meidän pitää samalla toistaa se, että me olemme kaiken tämän puolesta. Kiitoksia edustaja Lebrun. Ja nyt SD-ryhmän nimissä puheenvuoro on edustaja Kapula Santosilla. Kiitoksia puhemies. Minäkin äh, toki haluan äh, kannattaa kollegani Heranssi Kierskin mietintää ja tämän Charlesiakin haluaisin, Charlesia haluan äh, kiittää äh, äh, jatkuvasta avusta niin, että saamme pidetyksi tämän tarpeessa olevien ihmisten tukitason ennallaan osoittaa eurooppalaista solidarisuutta näillä hetkillä, jolloin sitä kaikkein eniten kaivataan kriisin syvimmissä syövyreissä moniin, vuote, moniin vuosiin. <clears throat> Minä olen vakuuttunut siitä, että tämän tyyppinen tuki on mahdollista ylläpitää asianomaisen budjettikohdan alla, on se sitten maatalousbudjetissa tai jostain muusta pääasiaa, että, että niin kauan kuin Euroopassa on köyhyyttä, myöskin tällaisia avustusohjelmia voidaan pitää toiminnassa. Toivottavasti sitä ei tarvita pitkään, jos ei, niin sitten on onnistuttu raivaamaan köyhyysmantereeltamme. Kiitoksia ja nyt liberaaliryhmän nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Goulard. Le président. Herra puhemies, hyvää päivää komission jäsen. Kiitän tuestanne. Niin, minä istun täällä. On hyvä, että pääsimme tähän tulokseen. Tämä on hyvä viesti, jonka voimme antaa toimielimiltä silloin, kun teemme todellakin työtä yhdessä. Haluaisin tehdä kaksi huomautusta. Ensinnäkin se liittyy tähän työryhmään, joka käsittelee äärimmäistä köyhyyttä. Tämä kysymys, joka liittyy subsidiariteettiin ja siihen, miten päätöksiä tehdään, niin minä voin sanoa, että kollegani, jotka ovat paljon tiu- tulkitsevat tiukemmin subsidiariteettia, niin he ovat sitä mieltä, että vain jäsenmaat ja paikallistasot ovat ne, joiden pitäisi huolehtia vähävaraisista henkilöistä – mutta on myös tärkeää, että toimielin, joka asettaa tällaisia mm, talouskuureja, jotka ovat hyvin tiukkoja, niin silloin täytyy katsoa, mitkä vaikutukset ovat paikallisella tasolla. Haluaisin muistuttaa myös 2020 e, strategiasta. Ja kun ajatellaan sitä, että Euroopan mm, Eurooppa-neuvoston päätelmissä ei kuitenkaan mainita tätä syrjäytymisen vastaista taistelua ja köyhyyden vastaista taistelua. Jos ajatellaan elintarvikkeita ja elintarviketuotantoa, niin on tärkeää, että tämä elintarvikejakelu on myös asia, jota katsellaan poliittisesta näkökulmasta. Kun ajatellaan vähävaraisten elämää ja lisäksi jos ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, meidän täytyisi miettiä, minkä tyyppistä elintarviketuotantoa siellä pitäisi tuoda tuottaa ja millä hinnalla. Jos ajatellaan niitä henkilöitä, joilla ei ole varaa ostaa elintarvikkeita itse, niin pitäisikö silloin olla Pitäisikö silloin käyttää hyvän tekeväisyyttä vai pitäisikö meidän katsoa yhteisen maatalouspolitiikan hintasäätelyä? Minusta tästä olisi hyvä puhua ja toivon ja uskon siihen, että herra komission jäsen, te autatte meitä tässä työssä, jotta me voimme tehdä konkreettisia ehdotuksia kaikkien hyväksi. Kiitoksia edustaja Goulart. Ja sitten vihreiden nimissä puolitoista minuuttia. Edustaja Husling. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tästä kompromissista, josta on saatu seurauksia. On aivan näkyvissä selvää se, että elintarvikeapu, että me jaamme sitä, meidän täytyy tässä vaiheessa näin tehdä, koska noin 19 miljoonaa on tällaisessa tilanteessa. Nyt on kysymyksessä eurooppalainen solidaarisuus ja tässä tilanteessa EU pitää auttaa. Täytyy myöskin muistaa se, että tässähän ei ole kysymys vain kahdesta vuodesta, vaan että meidän täytyy tätä uutta ohjelmaa jälkikäteen vielä kehittää. Se ei voi päättyä. Voidaan voidaan, siis emme voi ajatella, että se päättyisi. Tässä on ylituotannon markkinoille saattamista, mutta ei ole kysymys pelkästään siitä, vaan tässä on nimenomaan kumppanuudesta maataloustuottajien kanssa e, kysymys. Ja meidän täytyy taata se, että apua saadaan niille, jotka köyhyydessä elävät. Se onnistuu ainoastaan tarvitsevien ja avuntarvitsijoiden ja maataloustuottajien kanssa yhdessä, joten heidän täytyy osallistua tähän prosessiin. Tämän tyyppinen elintarvikeapu EU-ssa sen pitää jatkua. Ja olen iloinen siitä, että Saksassa tämä e, asia myöskin pääsi blokkiutuneesta tilanteesta. Kiitoksia paljon. Ja sitten EKR-ryhmän nimissä edustaja Nicholson. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. <clears throat> Tämä äh, äh, keskustelu on erittäin hyvä ja onnittelen esittelijää mietinnöstä, mutta minusta äh, tässä katsotaan, katsotaan liikaa taaksepäin eikä, eikä tulevaisuuteen aikoin silloin, kun, <clears throat> kun, kun aikoinaan kaikki tällaiset isot kansantaudit ovat jo hävinneet. Minusta tässä on kysymys nyt enemmänkin sosiaalipolitiikasta kuin maatalouspolitiikasta. Ja vaikka minä tietysti ymmärrän kodittomia ja köyhiä ja muitakin kaikkia, mutta kyllä tätä asiaa pitää katsoa vähän järkevällä kantilta ja, toimesta toteuttana tämä on hyvin kallista ja siksi on tarkasteltava tulevaisuuteen ja mietittävä, mitä voi tehdä. Monissa maissa on, on suuria vaikeuksia, myrskyjä ja muita hankaluuksia, mutta aina on ollut avun tarvitsijoita, mutta tämä ei ole oikea tapa, heitä, tapa heidän auttamisekseen. Kiitoksia ja sitten GUE-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia Edustaja Omarje. Herra puhemies, me pyydämme, että huomenna äänestetään myös siitä, että 2012 vuodelta otetaan nyt pois tämä elintarviketuki, koska mitään takeita siitä, että tämä ohjelma jatkuisi, ei ole nyt annettu. Nyt on kyse siitä, että että ei enää haluta antaa ruokaa niille, joilla on nälkä. Ne, jotka nyt tässä uhraavat solidaarisuuden, aatteen, byrokratian ja ultraliberaalin talousajattelun vuoksi, niin nämä toimet ovat sellaisia, että me voi hyväksyä. Nyt pitäisi löytää kuitenkin, tai on löydetty miljardeja euroja pankeille. Se on tapahtunut, mutta sitten kun pitää, pitää ähm, antaa apua köyhille, niin silloin äh, tilanne on toinen. Silloin täytyy lähteä etsimään apua tuomioistuimesta. Ja Saksassa tehtyt päätökset ovat, äh, ne, ne ovat tehty siltä pohjalta, että on menetetty täysin todellisuuden taju. Nämä päätökset kasvattavat myös eroa kansan ja EUn välillä. Kiitoksia. Ja nyt EFD-ryhmän nimissä minuutti. Edustaja Anju. Kiitoksia. Tässä ohjelmissa on kysymyksessä interventiovarastojen käyttö, mutta loppuko tämä joskus? Ei tietenkään, koska komissio ei koskaan lopeta mitään. Tanskan, siis se oikeusperusta, minkä komissio mainitsi, ei ole oikein. Se Wallisin mietintö, jonka mukaan ihmisillä ei ole e, ruokaa, niin tämä vain vääristää tilannetta. On paljon hyvää maatalousmaata, jota ei hyödynnetä. Minusta on surullista, että Ranskassa ei maata käytetä. Minunkin alueellani on hyvin tuottavia maita, mutta näiden alueiden täytyy tuottaa vähemmän, koska on kysymys ekologiasta. IPCC, joka puhuu kahden prosentin lämpötilan noususta, niin kuitenkin viime aikoina ei ollut lämpenemisestä minkäänlaista merkkiä vuoden 2000 jälkeen. Siis nyt on oma, omalla tilallani hyvin matalat lämpötilat. Tämä typerää tämä komission toiminta, koska järki palaa. Edustaja Anju, ehkäpä sana typerä ei nyt ihan sovi tähän mm, parlamentaariseen puhetapaan. Sitten riippumattomat minuutti. Edustaja Stojanov. Благодаря,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 тоест тя дава пари за нея, но не получава обратно и да ви помоля да предприемете нужните действия, така че всички европейски страни да станат участници в тази програма. Благодаря ви. Kiitoksia edustaja Stojanov. Ja nyt sitten muut puhujat, kaksi minuuttia. Edustaja Erranth. Kiitoksia paljon puhemies. Nämä 80 miljoonaa köyhää, joista täällä Euroopassa nyt puhumme, niin on myös 43 miljoonaa ihmistä, joilla on ongelmia saada eläinproteiinia kaksi kertaa viikossa. Eli tämä on myös ongelma, joka täytyy ottaa huomioon. Kaksi kertaa viikossa eläinproteiinia on siis mahdoton tavoite joillekin ihmisille ja tämä on heijastusta tästä talouskriisistä ja nyt on todellakin hyvä hetki sille, että Euroopan unioni tekee toimia eikä suinkaan ryhdy säästämään elintarvikeapuohjelmasta. Euroopan parlamentti on tehnyt tiettyjä poikkeuksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan tässä talossa, mutta useiden kuukausien ajan on joidenkin jäsenmaiden nyt sitten, he ovat siis täällä neuvostossa jumiuttaneet tätä kysymystä. Ja kun ajatellaan elintarviketukea vuodesta 2014 eteenpäin, niin ei meidän, täy, ei meidän pidä tässä nyt ryhtyä toimettomaksi näin tärkeän humanitaarisen kysymyksen edessä. Kun ajatellaan näitä tulevan rahoituskauden neuvotteluja. Meidän täytyisi niiden puitteissa tuoda selkeästi kantamme esille ja päästä ministerineuvoston kanssa sopimukseen, jotta köyhille annetaan elintarvikeapua myös tuonkin päivämäärän jälkeen. Meillä on myös muita tahoja, jotka Euroopan tasolla ovat tehneet merkittävää työtä ja taistelleet itsekkyyttä vastaan. Nyt on kyse 13 miljoonasta ihmisestä, jotka ovat saaneet kuitenkin pienen ponnistelun kautta hieman parannusta tilanteeseen yhteisen maatalouspolitiikan tuotteiden tulosten muodossa. Nyt edustaja Sarbu. Minä haluaisin kiittää kaikkia tästä kompromissihalukkuudesta. Euroopan unionissa on yhä enemmän köyhiä ja, ja miljoonat ihmiset eivät saa lämmintä ateriaa päivässä. 18 miljoonaa ihmistä ainakin on jo hyötynyt tästä ohjelmasta ja siksi minun mielestäni on hyvin tärkeää se, että budjetteja tässä kriisiaikana ei ainakaan leikata. Se olisi huono päätös. Minä korostan sitä, että ohjelmasta täytyy pitää kiinni ja minä olen sitä mieltä, että siihen raha kyllä löytyy. Mitä äh, Ranskan ja Saksan hallitukset äh, ovat sanoneet, äh, niin tähän liittyy se, että oikeus ruokaan on perusoikeus. Kaikkein tarvitsevimpia pitää auttaa ja myöskin ihmisten täytyy valtion tasolla nähdä, missä tarvetta on ja solidaarisuudesta on kysymys. Kiitoksia paljon. Nyt puolitoista minuuttia. Edustaja Lyon. Uh, uh, Kiitoksia uh, puhemies. Arvoisa komissaari, kuten monet tässä keskustelussa olette, on, ovat jo maininneet, että tämä keskustelu äh, heräsi siihen aikaan äh, silloin, kun äh, elintarvikevuoret ja voivuoret ja maitojärvet olivat normi. Onneksi näin ei enää ole asianlaita. Me täytyy ottaa muutokset huomioon ja tunnustaa, että tämä on nyt sosiaalipolitiikan sarkaa jo, eikä yhteistä, yhteisen maatalouspolitiikan. jos, jos on toivon, että koko komissio päätös siirtää sitten tämä sosiaalipolitiikan sektorilla on oikea pitkän aikavälin ratkaisu. Mitä sitten ensi vuoden budjetti, budjettiin tulee? Tämä järjestely on, on kestämätön Äh, jos emme hyväksy tätä äh, tilapäistä ratkaisua, loppu äh, on selvää. 220 jäsenmaan avustusmäärät putoavat, putoavat 18 miljoonalla, ja sitä ei voida sallia tapahtuman tällä, tämän vuosisadan Euroopassa näinä kriisin aikoina. Siksi ehdotan, että kollegat tukevat tätä tilapäisjärjestelyä huomisessa äänestyksessä, mutta on kuitenkin tärkeää painottaa, että tämä sopimus voi suinkaan olla, olla 12 2013 jälkeisen ohjelmakauden pohjalla. Nyt tällä, tässä tehdään vain päätös lyhyen aikavälin umpikujan ratkaisemiseksi, mutta tämä ei ole pysyvä ratkaisu. Meidän pitää pitkän aikavälin tämän ohjelman tulevaisuuden varmistamiseksi löytää parempi ratkaisu. Ja ehdotankin, että kannatamme sen siirtämistä sosiaalipolitiikan alaisuuteen. Kiitoksia edustaja Laajon. Ja nyt puolitoista minuuttia edustaja Cornelissen. Voorzitter, ik ben heel blij dat het minä olen iloinen siitä, että kompromissi on syntynyt. Tässä voidaan kiittää myöskin Alankomaiden hallitusta. Meillä oli melkein sellainen tilanne, että 18 köyhintä ihmistä olisi jäänyt vailla, vaille kaikkea ruoka-apua. Haluan kuitenkin todeta, että kukaan ei kiitä meitä siitä, miten me voisimme näitä ruokapankkeja tukea. Se on vähän vaarallista. Jäsenvaltiot eivät ole mitenkään valmistamassa e, tällaisia, valmistelemassa tällaisia ruokapankkeja. Pitäisi vain katsoa, että kaikki toiminta jatkuu vielä 2014 vuoden jälkeenkin. Jos me haluamme pysyä turvallisella maaperällä, niin, niin, niin tässähän jo oli paljon vaaroja. Siis näiden pankkien täytyy olla riippumattomia ja täytyy antaa sellaisia välineitä käyttöön, jotta pankit voivat itse kerätä sellaista ruokaa, joka muuten heitettäisiin pois. Pitää logistiikkaa, opetusta antaa, pitää ihmiset saada tietoisiksi näistä asioista ja pitää myöskin eh, ajatellaan niitä pankkeja, jotka eivät saa hallitusten tukea. Nyt on aika luoda selvyyttä siihen, mitä tämän 2014 vuoden jälkeen tapahtuu ja nopeasti. Kiitoksia, herra Lion. Te saitte sinisen kortin herra Karabellalta. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Olkaa hyvä, herra Tarabella. Haluaisin kysyä herra Lyonilta, joka sanoi, että 2013 vuoden jälkeen pitäisi enemmänkin kiinnittää huomiota sosiaalipolitiikkaan. Ja silloin jäsenmaat ovat tästä vastuussa. Ja nyt tämä six-pack, siitä voi tulla esimerkiksi two-packs. Ja nyt tässä taloudellisessa tilanteessa on jäsenmaiden mahdotonta luoda sellaista sosiaalipolitiikkaa, jota, johon viittaatte, koska eh, tässä on rajoitettava kuluja. Ja nyt jos heitetään pallo jäsenmaille, jotka ovat tilanteessa, jossa ne eivät voi toimia sosiaalipoliittisella alalla, halusitteko sanoa tätä vai haluatteko, että tätä, tätä kysymystä ohjataan eurooppalaisen budjetin kautta? Herra olkaa hyvä. Haluan selvittää, herra Tarabella kyllä minä haluaisin, että se siirrettäisiin jäsenmaiden eh, kontolla, kontolle, mutta koska näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan, sen jälkeen seksi olen päättänyt siirtyä eh, eh, tukemaan komission ehdotusta sitä Euroopan tasolla, mutta ja sosiaalipolitiikan eikä maatalouspolitiikan sektorilta. Asia selvä. Ja sitten minuutin ajan edustaja Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący. E, gratuluję. Kiitos puhemies. Minä haluaisin esittelijä onnitella tästä loistavasta mietinnöstä. ruoka on todellakin tarpeen. Yhtäältä köyhyys on leviämässä EU:ssa ja on aivan selvää, että tällaisena talvena, kun 600 ihmistä kuoli kylmyyteen, eh, tilanne on huono. Toisaalta sitten meillä ehkä ole ole, meillä on ehkä ruoan ylijäämää, mutta me emme tiedä kuinka saisimme sen markkinoitua. Tämän ohjelman pitäisi olla toimiva, eikä sitä millään tavalla saisi keskeyttää. On aivan perusteltua jatkaa sitä myös vuoden 2013 jälkeen. Minä tuen myöskin edustaja Nikonsonia, joka, joka sanoi, että tässä pitäisi rahoitus löytyä eh, sosiaalipolitiikan puolelta eikä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Meidän täytyy suojella ruoantuotantoa ja meidän täytyy varmistaa elintarviketoimitukset. Ähm, gracias, señor Nyt kiitoksia teille. Ja sitten edustaja Suber, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. Eurostatin tuoreet tiedot vuodelta 2010 osoittavat äh, sosiaalisen syrjäytymisen äh, äh, köyhyyden alle, alle, alle 10-vuotiaista 20 prosenttia heidän huoltajien ovat köyhyysrajan rajan tuntumassa. 24 prosenttia ovat köyhyysrajalla lähestulkoon. E, nämä luvut varmaan e, ovat entisestään kasvaneet tähän päivään mennessä säästötoimien ansiosta, palkanleikkauksien, sosiaaliturvan leikkaamisten ja muiden e, johdosta tämä apuohjelman jatkaminen on aivan olennaista, niin että ne ihmiset, jotka ovat riippuvaisia ruoka-avusta ja Äh, ja ne, jotka olemme tuonnempana sitten riippuvaisia äh, äh, ruokavusta, eivät kuitenkaan ole sitten ajaudu tähän köyhyysloukkuun siltä osin 2020 mennessä tarvitsemme vähintään saman tasoisen vuotuisen tuen 500 miljoonaa siis kautta Euroopan vuodessa. Kiitoksia. Ja sitten minuutti Edustaja Skota. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kun ajatellaan markkinoiden vakauttamista ja järkeviä hintoja, tukea köyhille, nämä ovat tavoitteita, jotka, joita kansalliset viranomaiset ovat tukeneet ja nimenomaan ajatusta, että Euroopan unionin budjetista saadaan nämä varat. Sitten on puhuttu elintarvikkeiden tuhlaamisesta ja, ja sitten niiden väestöryhmien ähm, he, vaikeuksia saada elintarvikkeita, jotka ovat köyhässä asemassa. Tässä täytyy ottaa huomioon nämä tässä täytyy ottaa paikalliset aloitteet huomioon ja tähän täytyy löytyä eh, ohjelma ja tästä ohjelmasta olemme lausuneet kantamme. Kaikki ne, jotka haluavat toimia, ovat tilanteessa, jossa ei ole löydetty oikeita kanavia. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tässä työssä mukana. Kiitoksia ja nyt kaksi minuuttia. Edustaja Nikulescu. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule comisar. Kiitos puhemies ja hyvää päivää komissaarille ei ole kysymys vain siitä, että me olemme tämän ohjelman puolesta. Meidän täytyisi sen lisäksi sanoa, että vaikka tämä nyt viime hetkellä tulee tämä kompromissi, se on hyvin tärkeää ihmisille, joilla on näitä suuria vaikeuksia. 25 vuotta on osoittanut meille, että tällaista ohjelmaa tarvitaan. Hyvin monet ihmiset ovat hyötyneet tästä elintarvikeavusta viime vuosina. Ja minäkin olen maasta, josta, josta, jossa ihmisillä on tällaista ongelmaa. On kysymyksessä solidaarisuus ja minä haluaisin onnitella esittelijä kaikista hänen tekemästään työstä. Euroopan parlamentin täytyy ryhtyä ajattelemaan tulevaisuutta ja sillä tarkoitan vuotta, vuoden 2013 jälkeistä aikaa. Meidän täytyy löytää oikeusperusta työn jatkamiselle. Sitten meidän on myöskin mietittävä sitä, että yksi neljästä ihmisestä saattaa hyötyä tästä ohjelmasta. Aikaisemmin elintarvikeapu on ollut USAssa sellainen, että siihen annettiin 80 miljoonaa dollaria. Ja hyvin, hyvin monet ihmiset ovat tästä hyötyneet on kysymys siitä, että löydetään innovatiivisia ratkaisuja ja, ja, ja että saamme talouselämän käyntiin. 25 vuotta elintarvikeohjelmaa on ollut olemassa. Kiitoksia paljon. Ja nyt minuutti edustaja De Castro. Grazie, Kiitoksia puhemies. Herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, huomenna äänestämme hyvin tyytyväisenä tästä suosituksesta toiseen käsittelyyn, joka koskee elintarvike, elintarvikkeiden jakelua vähävaraisille henkilöille EU-ssa. Kaikkien näiden kuukausien jälkeen ja eri kompromissien jälkeen ja niiden eri panosten kautta, jotka ihmiset ovat tehneet, niin olemme vihdoin päässeet tähän tulokseen, joka nyt antaa elintarvikeapua tämän ohjelman muodossa 18 miljoonalle Euroopan vähävaraiselle henkilölle. On tärkeää, että tämä jatkuisi myös vuoden 2013 jälkeen. Tätä kautta meidän politiikan alamme voivat menestyä. Meidän täytyy ottaa huomioon ei ainoastaan se, miten huomenna äänestämme, mutta meidän täytyy myös katsoa, mitä tuomioistuin on päätöksellään tästä asiasta sanonut, meidän täytyy myös tässä suhdanteessa ottaa huomioon myös vähävaraisten ihmisten tilanne. Nyt edustaja Aylwood. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää esittelijää tästä erinomaisesta hyvästä mietinnöstä sen varmistamisesta, että kansalaisyhteisöt ja eurooppalaiset kansalaiset, jotka riippuvat tästä elintarvikeavusta, eivät jääneet pulaan sitten vuodelle 2012-2013 ajassa. Kun puhuin tässä salissa tästä asiasta viime vuonna, silloin kannustin Euroopan johtajia käyttämään maalaisjärkeä, jos ei kerran heiltä myötätuntoa löydä tässä asiassa. Olen tyytyväinen, että tämä ohjelma on nyt sitten luvat, ohjelman luvattu jatko kahdeksi, vuodeksi eteenpäin. Kuitenkin ne 13 ihmistä, jotka siinä, siinä varassa ro- elävät, eivät kuitenkaan, niillä mitään vaihtoehtoa sitten kahden vuoden jälkeen, e, jotta, koska nämä ihmisten lukumäärä tulee kuitenkin kasvamaan, he tarvitsevat jonkin takeen myöskin jatko, jatkoavusta. Ymmärrän tietenkin, että tämä, tämä kaikki riippuvat budjettimäärärahoista, läheisyysperiaatteista ja kaikesta päällekkäisyydestä kansallisten valtaoikeuksien kanssa. Ymmärrän sen, ja hienoa retoriikkaa, mutta 43 miljoonaa ihmistä EU-ssa e ovat kuitenkin köyhyysrajalla. Ja silloin kun meillä on tällainen hanke olemassa, joka voi auttaa näitä ihmisiä. Onko tässä ideologille tilaa? Me kuitenkin 500 miljoonaa on raha, rahalla paljon enemmän, rahana vähemmän kuin mitä se on sitten ruoka-apuna oikeastaan arvoista. Nyt minuutti. Edustaja Deli. Kiitos. Hyvä komissaari, yli 43 miljoonaa ihmistä on vaaravyöhykkeessä Euroopassa. Nyt on hyvin helpottavaa että me kuulemme, että tällainen ohjelma jatkuu vuoden 14 jälkeen. Täytyy yhdistysten joukosta löytää sellaisia tahoja, jotka pystyvät toimimaan, mutta sitten mitä tapahtuu siis tämän jälkeen, 14 jälkeen? se, että luvataan, että köyhyyttä vähennetään neljänneksellä 2020 mennessä, Sehän ei tapahdu, jos se, jos se meille annetaan keinoja sen tekemiseen. Tämä ohjelma täytyy saada kestäväksi ja pysyväksi. Meillä täytyy olla kohesiopolitiikkaa. On paljon maita, jotka tarvitsevat apua ja näiden maiden täytyy pystyä hyötymään tästä ohjelmassa. Tämä kuitenkin sosiaalirahastojen rahan siirtämisestä täytyy huolehtia sillä tavalla, että solidaarisuus toteutuu. Ja sitten vielä lopuksi Kaikkein köyhimmälle, köyhimmillekin on oikeus terveelliseen ja hyvään ruokavalion. Mitä vähemmän eurooppalaiset tarvitsevat ruokaa, poista parempi. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on minuutin ajan edustaja Görlingillä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Ruoan saatavuus on tärkeä kaikille ja se on tärkeä missä tahansa sivistyneessä yhteiskunnassa. Minä voin aivan hyvin hyväksyä sen, mutta sitten nämä ö, varaukset liittyvät siihen, mikä on oikea summa siihen, että nälkää ja köyhtä voidaan poistaa. Uskon, että tämä pitäisi tapahtua jäsenvaltioiden kautta, joissa toimisi hall, tehokas hallinto. Nyt 25 vuoden ajan tämä ohjelma on toiminut ja se ei ole kuitenkaan välttämättä toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Jos sitä jatketaan solidaarisuuden nojalla, niin emme mitenkään rohkaise eurooppalaista tehokasta elintarviketuotantoa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 osoitus solidaarisuudesta. Meidän tarkoituksenamme on rajoittaa köyhyyttä, mutta emme me kykene siihen kuitenkaan välittömästi tekemään. tämä Euroopan unionin ei tulisi tästä mm, ohjelmasta luopua. Täytyy muistaa myöskin, että, että vapaaehtoisjärjestöt tekevät äh, työtä itse, eivät äh, pelkästään instituutiolta apua odota. Kiitoksia ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Klaas. Kiitoksia. 18 miljoonaa eurooppalaista kärsii ja tarvitsee elintarvikeapua. Tällaista ei saisi Euroopassa olla. Tämä ohjelma, mistä me nyt puhumme, niin on kysymyksessä eh, kysymyksessä maatalouden ylijäämät. Eh, me olemme muuttaneet maatalouspolitiikkaa, mutta nälkä on kuitenkin jäänyt vielä. Tässä on siirtymäkauden ratkaisu ollut, joka on vain vuoteen 2013 voimassa, mutta mitä sen jälkeen? Meidän täytyy selvittää vastuut, koska politiikka eh, on sellaista, että ei periaatteessa pitäisi sosiaaliapua antaa. Kunkin maan oma tehtävä on huolehtia siitä, että asiat toimivat omassa maassa. Eurooppalainen eh, solidaarisuus eh, on, on olemassa, mutta kaikki ohjelmat eh, ovat kestäviä vain, jos niiden täytäntöönpano tapahtuu valtioissa itsessään. ohjelmien pitää olla kestäviä ja pitkäaikaisia. Komission pitäisi eh, koota kaikki saman pöydän ääreen, jotta sitten määrätietoisesti voitaisiin tätä asiaa työstää eteenpäin. Toisaalta on myös niin, että on eh, häpeällistä kuinka elintarvikkeita tuhlataan. Me tarvitsemme myös tietoa, koulutusta ja, ja siitä, tietoa siitä, miten nälkä pidetään loitolla. Ei ole mikään ihme, että ihmiset eivät enää pysty käyttämään per, perustamaan peruselintarvikkeita, jotka ovat ravitsevia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Klaas. Ja nyt Minuutti. Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Monsieur le Président, mais dans ce débat... Hetkinen, hetkinen. Euh, monsieur, Enää, oui. Euh, euh, Mrs. Klaas. Rouva Klaas, herra Enää esittää teille sinistä korttia. Hyväksyttekö kysymyksen? Olkaa hyvä. Niin, ehkä kun täällä sanottiin, että ihmiset eivät osaa käyttää elintarvikkeita, että tässä hukataan hyvin suuri osa ravinnossa. Selittäkää meille, kuinka, kuinka, kuinka siis ravintoa saadaan, kun on nolla euroa lompakossa. Eh, Rouva Klass, olkaa hyvä. Trotzdem ist es immer noch... Niin, kuitenkin onhan, onhan se paljon terveellisempää ja halvempaa käyttää peruselintarvikkeita – ravinnon ja siksi täytyy koulutuksen kautta koulutuksen kautta tätä vahvistaa esimerkiksi, miten perunoita käytetään ja näin. Ja tällä tavalla toi, torjumme köyhyyttä ja nälkä Euroopassa. Kiitoksia edustaja Klas. Ja nyt edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Je ne vais pas faire une intervention culinaire, président, mais clair... Minä olen tänään hyvin surullinen, koska meillä pitä, meidän pitää käydä tätä keskustelua. Tätä keskustelua ei olisi koskaan pitänyt tulla, kun ajatellaan tätä vaikeata vaihetta, jossa me nyt elämme. Ja sitten meillä on 500 miljoonaa, jotka ovat jo budjetissa ja jotka voisivat saada aikaan muutoksen, jos nyt sitten otetaan huomioon se, mitä tuomioistuin tästä on päättänyt. Mutta tällä summalla voitaisiin helpottaa niiden ihmisten elämää, niiden 500 ihmisen miljoonaa miljoonien ihmisten elämää, jotka eivät joilla ei ole varaa ostaa elintarvikkeita. No niin, kuten täällä sanottiinkin, todellakin silloin kun pankit tarvitsevat rahaa, niin kyllä pankeille riittää miljardeja ja miljardeja, mutta silloin kun ihmiset tarvitsevat rahaa, niin silloin ryhdytään empimään haluan onnitella kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä mukana, komission jäsentä, esittelijöitä, esittelijää ja muita siitä, että olemme vihdoinkin päässeet tähän ratkaisuun, eikä missään tapauksessa pidä lopettaa tätä ohjelmaa, joka auttaa niin monen kansalaisen elämää. No. Kiitoksia. Nyt en näe edustaja Paksasia täällä paikalla, joten annan puheenvuoron edustaja Toijalle a questo risultato, a questo... Niin, olen tyytyväinen, että me olemme saaneet tämän aikaiseksi tämän kompromissin siirtymäkauden ajaksi. Toivottavasti lopullinenkin ratkaisu sitten löytyy rahoitusnäkömien puitteissa, niin että pääsen tarttumaan rivakasta toimeen. Todellinen ongelmahan koko ajan pahenemassa uusköyhät Euroopassa, köyhien määrä Euroopassa jatkuvasti lisääntyy. Eivät köyhät työntekijät, en puhu pelkästään niistä, kun tässä lisäksi yksin, yksin huoltajista, eron, eronneista, invalideista, sairaista – ja näl, nälkä yltyy Euroopassa. Emmekä me voi jäädä äh, laakereille lepäämään, kun me olemme tämän ohje- tästä kahden vuoden ohjelmasta äh, sopineet, kun kiistelemme kans- kan, kansallisesta äh, itsemääräämisoikeudesta, valistuskampanjasta, opet- siitä, sen opettamisesta, miten ruokaa laitetaan. Ja se on tietysti ihan, ihan hyvä, mutta mm, sitten sit, ruoka-apu voidaan sitten lopettaa sen jälkeen, kun tämä oppi on, on nyt perille. Että eurooppalainen solidaarisuus on tässäkin avainasemassa. Kiitoksia ja sitten edustaja Tabajdi. Kiitoksia paljon. Meillä on onnea, sillä köyhät ja niillä, jotka on, ne, joilla on nälkä, eivät ole täällä näkemässä ja kuulemassa tätä keskustelua Tämä, keskustelua, tämä keskustelu on häpeä. Kun ajatellaan maataloutta, niin myöskään maataloutta ei nähdä hyvin silmin tällä hetkellä Euroopan unionissa. Kun ajatellaan maatalouden tilannetta, niin siellä todellakin tarvittaisiin paljon enemmän kuin se, mitä me olemme tässä nyt tarjoamassa. Herra Nicholson, herra Lyon, kunnioitan teitä kovasti, mutta me tiedämme, että silloin kun on ensimmäisestä pilarista suoria maksuja, niin siellä nämä toimet eivät ole tehokkaita. Kun ajatellaan maatalouspolitiikkaa tai sosiaalipolitiikkaa, niin näitä ihmisiä, heitä kiinnostaa se, voivatko he saada ruokaa, voivatko he syödä. Meidän täytyy suojata ja turvata myös köyhien elämä ja elintarviketuotanto. Kiitoksia ja nyt edustaja Blinkevichiute. Hyvä puhemies, olen todella iloinen siitä, että me olemme nyt saaneet kompromissin, jonka voimme hyväksyä ja että ohjelma voi jatkua kahden seuraavan vuoden ajan. Ja voidaan tukea suurin piirtein samoja ihmisiä kuin tähänkin mennessä, eli kaikkein vähävaraisimpia. On hyvin tärkeää tietää, että 500 miljoonaa euroa on tulossa EUn budjetista sataprosenttisesti. Minä tuen voimakkaasti ajatusta, että tämä raha on käytettävä sellaisten tuotteiden hankkimisiin, hankkimiseen, jotka, ovat, jotka on tuotettu Euroopassa. Meidän täytyy pitää avun taso samalla tasolla kuin nyt, nyt kun on huonot ajat. Nimittäin köyhien ihmisten määrä on lisääntynyt viime aikoina. Meidän täytyy eh, säästää budjetista, mutta ei suinkaan suinkaan pidä ruokaavusta pihistää, koska ihmiset tarvitsevat sitä enemmän ja enemmän. Jos me tekisimme näin, niin me kääntäisimme selkämme omille ihmisillemme. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on Edustaja Greliel. Meidän täytyy tietenkin olla iloisia siitä, että jäsenmaat vihdoin pääsivät sopimukseen ja tätä kautta voidaan jatkaa tämän elintarvikeavun elintarvikeapuohjelman jatkaminen. Kun ajatellaan sitä, että tämä kriisi koskettaa miljoonia ihmisiä ja nyt meillä on tämä 500 miljoonan euron ohjelma, mutta kuitenkaan se ei ole riittävä, ei läheskään riittävä. Nyt tässä Saksassa on esitetty kantoja, jotka ovat herättäneet ristiriitoja. Me, edustamme Eurooppaa ja totta kai se tarkoittaa vaurautta, kasvua, mutta se tarvit, tarkoittaa myös solidaarisuutta. Rouva Grelier, voisitteko puhua vähän hieman rauhallisemmin, olkaa ah, Anteeksi, tarkoitin hitaammin, sanoo puhemies. Je vais, je vais minä yritän sanoa puhuja. Niin, sanoin, että nyt ei haluta ryhtyä nöyryyttämään ketään. Ja yhtenäisyys ei tarkoita sitä, ja tässä viittaan myös kreikkalaisiin. On kyse siitä, että pitää pystyä ruokkimaan itsensä, pitää pystyä katsomaan asioita yli juridisten kiistojen ja tämä on myös Euroopan unionin tavoite. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Grelier. Ja nyt edustaja Kadenbach. Kiitoksia kovasti puhemieskomissaari. Olen e, iloinen siitä, että on löyty oikeus perusta tähän e, olemme saaneet budjettikohdasta riippumatta sitten ihmisiä, ihmisen auttamisen jatketuksi. Tämä on vaikka olekaan pysyvä ratkaisu. Tämä, äh, tässä on vasta tällainen oireita ensiavunomaisesti hoidettu. Meidän pitää Euroopan unionissa äh, äh, valtion päämiehet ja naiset, jotka noudattavat sellaista politiikkaa, jotka, joka nimenomaan synnyttää tätä köyhyyttä, joiden auttamiseksi tätä ohjelmaa tarvitaan. Meillä on keskellä jättämisen talouskriisin ja katastrofin keskellä ja se on johtanut siihen, että, että me, me, me, me, me joudumme nyt sitten jakamaan ää, ää, elintarvikkeita, mutta me tarvitsemme ostovoimaa enemmän, eikä meidän täytyy paljon varhaisemmassa vaiheessa kyetä reagoimaan. Eli kuten Kapolus Santos äsken totesi, että, että silloin, silloin, silloin kun ei enää apua tarvita, silloin olemme pystyneet näitä ongelmia todellisuuteen ratka- ratkaisemaan. Kiitos. Kiitos, Kiitoksia. Ja nyt siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Meillä on 18 puheenvuoropyyntöä ja kuten tiedätte, minun, minä voin antaa periaatteessa viisi puheenvuoroa, mutta teen nyt jotakin hieman kompromissinomaista ja annan yhdeksän puheenvuoro, puheenvuoroa tässä vaiheessa. Nyt Edustaja puhuja, ensimmäinen puhuja on edustaja Sitera. Meidän täytyy jatkaa tätä ohjelmaa itse asiassa ikuisesti. Meidän täytyy osoittaa tämän ohjelman kautta solidaarisuutta. Me emme voi toimia muuten. Me tiedämme nämä luvut, me tiedämme nämä ikävät luvut ja tiedämme, mihin oikeudelliseen perustaan nyt nojaudutaan. Meidän täytyy, jos me ryhdymme kertomaan sitä kansalaisille, mistä tässä on nyt ollut tässä kiistassa kysymys, niin en voi tehdä sitä. Me haluamme löytää oikeutusta nyt sille, että poistamme sen, otamme pois sen, mitä olemme antamassa. Tätä he eivät voi ymmärtää. Minä pyydän nyt ö, ymmärtämystä ja myötätuntoa, koska köyhille tämä ei ole ainoastaan kriisi, vaan tämä voi olla myös kriittisen vaarallinen tilanne. Lapset ovat ilman elintarvikkeita, ilman lääkkeitä ja nyt tarvitaan reaktioita neuvoston puolelta, tarvitaan meiltä tie, tie, selkeä viesti. Señor... Nyt edustaja Danelis. Κύριε Πρόεδρε, η φτώχεια είναι ένα πολιτικό, οικονομικό Talouspolitiikassa on niin, että köyhyys on yksi ongelma ja tärkeä suuri ongelma meidän täytyy ratkaista se. On tärkeää auttaa vähävaraisia, mutta ei ole niin, että tämän avulla se poistuisi onpa kysymys sitten maatalouspolitiikasta tai sosiaalirahaston varoista. Todella tämä on suuri ongelma Euroopassa ja hyvin kestävällä tavalla sitä täytyy torjua. Syrjäytyminen on asia, josta me poliitikot olemme myös vastuussa. Meidän täytyy saada varoja käyttöön tämän ilmiön torjumiseen. Yksi kilo tuhlattua ruokaa on tuhlattu. Kiitoksia ja nyt edustaja Bove. Monsieur Bove. Herra Bove. Monsieur le Président, Monsieur le Herra puhemies, komission jäsen, tänään jotkut sanovat, että tämä hanke ei liity yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta minä sanon, että ei. On selvää, että yhteisellä maatalouspolitiikalla pitäisi olla tavoitteina elintarviketurvallisuus ja että tässä täytyy katsoa myös maataloustuottajien ja maanviljelijöiden tuloja ja sitä, että kaikki eurooppalaiset saisivat elintarvikkeita miten sitten voidaan rahoittaa Iteria tai miten katsotaan yhteisen maatalouspolitiikan budjettia, jos me emme voi toimia siten, että kaikkein vähävaraisimmat saisivat elintarvikkeita. Meidän pitää mahdollistaa se, että kaikkein köyhimmät voivat saada näitä elintarvikkeita. Tämä on meidän tehtävämme. Heidän täytyy saada myös suora mahdollisuus saada tästä tuotannosta hyödykkeitä. Rubiks. Edustaja Rubiks. Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es kopā ar tiem daudziem miljoniem nabagu, kas kun ajatellaan miljoonia Euroopan köyhiä, olen yhden heidän, heidän rinnallaan iloinen siitä, että on saavutettu yhteisymmärrys tästä apu, avustusohjelmasta. Tässä on kyse muustakin kuin köyhien elintarvikeapuohjelmasta. Tämä on tärkeää myös maataloudelle. Esimerkiksi Latviassa viime vuonna noin 185 000 ihmistä sai vastaanottajilta elintarvikeapua. Yhdyn myöskin niihin, jotka edellyttävät ohjelman jatkoa myöskin tulevaisuuteen. Ja sen perusteella haluaisin, että ottaisimme sitten näistä interventiovarastoista ylijäämä elintarvikkeita. Ei että 100 prosenttia tästä avusta maksettaisiin Euroopan unionin määrärahoista tämä, tämä olisi oltava Euroopan unionissa tuotettava tuotettu elintarviketta. Paska. Kiitoksia ja sitten edustaja Paska. Kyllä slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, neuvosto on blokannut tämän ruokaohjelman toteuttamisen ja on hyvä, että nyt ryhdymme siitä keskustelemaan siitä, kuinka näitä, tätä ohjelmaa voitaisiin 2012 ja 2013 jatkaa. Meillä on ollut tällainen väliaikainen ratkaisu, ja suurin osa parlamentin ehdotuksista on hyväksytty, esimerkiksi juuri ruokahankintojen kilpailuttaminen. Ei ole mitään tekosyytä enää lykätä tätä hyväksyntää. Meidän täytyy kunnioittaa ja noudattaa tätä 500 miljoonan euron ylärajaa, mutta kuitenkin ruoka on jaettava elintarvikkeita, jotta kaikkein köyhimmät pääsisivät hyötymään siitä. Meidän täytyy myös miettiä, minkälainen ohjelmarakenne olisi sitten vuodesta 2014. Gracias, señor Pasca. Kiitoksia. Ja nyt Puheenvuoro on panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni ei, toisin kuin jotkut muut saattavat ajatella, ei ole vaurauden ja rauhan tyyssi. Ja tämä talouskriisi on tarkoittanut sitä, että ihmiset ovat huolissaan ja he pyytävät apua. Monet ihmiset Euroopassa heillä on vaikeuksia ruokkia perheitään. Ja tämä elintarvikeapuohjelma on todellakin tärkeä. Sen on vahvistanut jo sekin seikka, että 18 miljoonaa ihmistä EU-ssa tarvitsee tätä ohjelmaa. Ja nyt ei ole kyse ainoastaan työttömistä, kodittomista ihmisistä, jotka ovat toivottomassa tilanteessa. On miljoonia ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä ja on 40 miljoonaa ihmistä, jotka ovat köyhyysrajan lähellä. Ja siksi olenkin todella iloinen, että toimielimet vihdoin ovat päässeet sopimukseen ja löytäneet tällaisen toimivan ratkaisun. Ihmiset eivät ole kiinnostuneet tästä oikeudellisesta pohjasta. Kiitos puhemies Äh, elintarvikkeen saatavuus tulisi kuulua kansalaisten perusoikeuksiin. Tilastot osoittavat, että 2008 vuonna elintarvikeapua 30 äh, miljoonaa ihmistä käytti 18 maassa. Viime vuonna äh, luku oli jo 18 miljoonaa Eh, näiden valtioiden eh, työttömyyslukujen kasvaminen on eh, lisännyt niiden ihmisten lukumäärää, jotka ovat riippuvaisia elintarvikeavusta. Tulevaisuudessa tilanne ei varmaankaan tule merkittävästi muuttamaan ihmisiä, jotka tällaista apuohjelmaa tarvitsevat ovat lukumääräisesti entistä suurempia, suurukuisempia. Elintarvikeapu on kuitenkin jaettava tasaisemmin. Esimerkiksi Slovakiassa jakelut tapahtuu usein aivan liian hitaasti ja sitä sävyttävät monet väärinkäsitykset ja joku nakertaa luottamusta koko järjestelmän siihen. Tämä jakelukin pitäisi järjestää hyvin tehokkaasti. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Antonescu. Domnule președinte, domnule comisar, creșterea din ultimii... Comisar, se, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet viime vuosina, on aiheuttanut hyvin paljon ongelmia eurooppalaisille. Meillä on talouden kriisi Euroopassa ja hyvin monet ihmiset ovat hyvin haavoittuvia tämän asian kohdalla ja ovat suurissa vaihe- vaikeuksissa. On hyvin tärkeää, että me jatkamme tätä ohjelmaa nykypoliittisessa tilanteessa. Tässä on 18 miljoonaa ihmistä, joita on autettu ilman, että mitään suurempaa vahinkoa on tullut kansallisille budjeteille. Nyt tämä on ollut täysin jumissa pari vuotta. Ja onneksi nyt sitten on kompromissi eh, syntynyt ja minä haluaisinkin komissaari Cholosta tästä kiittää. Meidän täytyy käynnistää apu niin pian kuin mahdollista ja meidän täytyy vielä seuraaville rahoitusnäkymiin laajentaa. Kiitoksia ja nyt viimeinen puheenvuoro. Edustaja Obermeier. Kiitoksia puhemies. Meillä avunsaajien määrä on kaksinkertaistunut, eli hyvä, että tämä ohjelma on jatkuu Tämä on tietysti erittäin hyvä, mutta se on myöskin hiukan epäoikeudenmukainen, koska kaikkialla ei tuotanto ole ylimääräisesti ollenkaan. Ajatus täytyy ajatella myöskin sitten ympäristöhaittoja, täytyy rakentaa sellaiset puitteet, joiden, jotka mahdollistavat avun antamisen myöskin ympäristöpoliittisesti kestävästi. Jos ajatellaan näitä ra- rakenteita yhteiskunnassa, silloin pitää tietenkin köyhien avustusta erityisesti painottaa, mutta ei tässä pidä kuitenkaan työ, työpaikkoja vaarantaa. Meillä on tässä edessämme vielä suurempaa köyhyyttä. Tällä tavalla sitä ei kuitenkaan saada vähentymään. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, joitakin huomautuksia näihin puheenvuoroihin. Kun ajatellaan tätä elintarvikeapua vähävaraisille, niin on kyse yhteisen maatalouspolitiikan kaksinaisesta tavoitteesta. Ensinnäkin halutaan taata korrektit ja jatkuvat tulot maataloustuottajille ja sitten taas toisaalta halutaan mahdollistaa se, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada elintarvikkeita. Ja siksi tämä ylijäämä mieluummin kuin että tämä ähm, äh, tuottaisiin, niin jaetaan vähävaraisille kansalaisille. Ja tämä yhteinen maatalouspolitiikka on nyt mennyt eteenpäin, se on kehittynyt ja sitten on myös kehitetty näitä yhteisiä välineitä. Ja siksi Euroopan komissio ehdottaa, että pidetään kiinni tästä ohjelmasta, että se säilytetään, vaikka julkiset varastot eivät enää ole olemassa, niin kuitenkin tiettyjen kansalaisten ongelmat saada riittävästi elintarvikkeita on kuitenkin edelleen olemassa oleva ongelma. Ja siksi komissio ehdottaa, että tätä ohjelmaa jatketaan eurooppalaisen sosiaalipolitiikan puitteissa. No, ei voida sanoa, etteikö meillä olisi eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa, koska meillä on eurooppalainen sosiaalirahasto. Ei ainoastaan kuitenkaan Eurooppa sovella tai tee tätä sosiaalipolitiikkaa, kyllä jäsenmaatkin sitä tekevät, eikä se ole mitenkään ristiriidassa keskenään. Ja jos ajatellaan, että jos 2004, 2013 vuoden jälkeen ei ole mitään tulevaisuutta tälle ohjelmalle, niin komissio ehdottaa, että tämä ohjelma siirrettäisiin sosiaalipolitiikan alueelle ja nyt sitten parlamentti ja neuvosto ovat käsittäneet, pystyvät käsittelemään tätä ja katsotaan sitten mikä on tulevaisuus. Komissio ei tietenkään voi hylätä tai kieltäytyä tästä, mm, antaa pois tätä oikeuttaan, aloiteoikeuttaan myöskään tällä alalla. Totta kai tilanne on se, että vaikka vähävaraisille kohdistettu elintarvikeapuhelma olisikin sosiaalipolitiikan alaa, niin emme myöskään voi jättää sivuun mahdollista ongelmaa, joka liittyy elin- maataloustuotteiden ylijäämään. Ja tästähän parlamentti on tehnyt myös oman päätöksensä. Ja haluaisin kiittää vastata myös herra Andrewlle, joka esitti kysymyksen komission suuntaan. Voin vakuuttaa, että komissio ei ole koskaan pyytänyt maataloustuottajia tuottamaan vähemmän, vaan tuottamaan paremmin. Ja tässä on kyse tällaisesta älykkäästä toiminnasta, ja tämä oli sen ehdotuksen sisältö, jonka olemme tehneet. Sitten edustaja Stojanoville haluaisin sanoa, että vaikka Bulgaria ei osallistukaan tähän ohjelmaan, niin no, sehän on hallituksen päätös. Emme voi ketään pakottaa osallistumaan siihen ohjelmaan. Jäsenmailla on mahdollisuus valita. Tässä hieman vastauksia ja haluan kiittää vielä teitä tuestanne, jota olette osoittaneet tälle ohjelmalle. Ja olen iloinen siitä, että nyt jo tässä vaiheessa tämän päätöksen myötä voimme ainakin kahden vuoden ajaksi taata tämän ohjelman jatkuvuuden. Kiitoksia ja nyt tämän keskustelun päättämiseksi edu, esittelijällä on puheenvuoron. Edustaja Siekirski, olkaa hyvä. Oli hyvin mukavaa kuulla, että saimme näin paljon tukea tälle elintarvikeohjelmalle. Olemme varmaan kaikki siitä iloisia. Minä haluaisin komissiota erityisesti kiittää siitä, että se on toiminut niin päättäväisesti sen eteen, että ohjelma säilyisi. Meidän täytyy muistaa, että oikeusperusta oli e, esillä ja tuomioistuin käsittelyssä ei suinkaan itse ohjelman idea. Oli ainoastaan juridisesta perustasta kysymys. Ja täytyy muistaa, että kaikkein vähävaraisimmat eivät ole kiinnostuneita oikeusperustoista. Parlamentin täytyy kuitenkin keskustella asiasta. Kaikki ne maat, jotka olivat kiinnostuneita ohjelmasta, voivat osallistua todellakin siihen, sen komissaari totesi. Tilanne markkinoilla on sellainen, että uudistuksia tulee vuosille 2014-2020. Siitä johtuen me tarvitsemme uuden oikeusperustan. Ja olenkin hyvin huolissani sen suhteen, että miten tämä asia saadaan järjestettyä. Ohjelmat täytyy myöskin soveltaa tehokkaammin sen täytyy olla tavoitehakuinen. Ehkä meidän pitäisi olla yhteydessä, yhteydessä näihin kuluttajajärjestöihin, jakelujärjestöihin ja voisimme kysyä järjestöiltä, että kuinka voisimme toimia paremmin. Tarvitsemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa. Toivottakaamme